vastaan tarkistetaan kompromissi yksi, Äänestys alkaa. Everybody voted. EPP of one too many. EPPllä yksi kortti liikaa. Now it's good. Now it's good. Now it's good. No niin, nyt meni paremmin. Äänestys päättyy. Hyväksytty.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 klasta 7c, onko tämä kaikille selvää? Artikla 7c. Kompromissi 1a. Siirrytään suoraan koneäänestykseen. Äänestys alkaa tästä. Äänestys alkaa 1 aasta Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Mihin siirrymme seuraavaksi? Kompromissi 2. Artiklasta 7d. Oletteko vielä mukana? Hyvä. Kompromissi 2. Tehdään tämä koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 37 vastaa 6. Kompromissi 3. 7 eestä. Kaikki mukana. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 36 puolesta, 9 vastaan ja yksi tyhjää. Kompromissi 4, artiklat 10 ja 11. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 36 puolesta 10 vastaan. Kompromissi 5. Artiklasta 13a. Kolmetoista A. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 32 puolesta 13 vastaan. Nyt siirrytään kompromissiin kuusi vai itse asiassa siirrytään tarkistukseen neljä 96, suullinen tarkistus. Onko vastalauseita? Jos ei, siitä äänestetään. Eli suullinen tarkistus 1 tarkistukseen 496 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt siirrytään 494 Duranteelta puolesta vastaan, puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 495 bisepiltä puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 492 Ertugilta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten Empliltä 35 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 36 raukeaa. Sitten seuraava on 501, muut raukeavat 501 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 503 Durantilta ja 504 Bisepiltä ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. 505 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 506 ja 507 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 508 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 509 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hylätty. 510 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 513 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 511 ja 514 ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Luulen, että se hylättiin, mutta äänestetään 511 ja 14. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty tosiaan. Regi 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 512 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan, jos haluatte. No, ei sitten. Empl 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 516 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 517 ja itse asiassa 518 Bisepiltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Otetaan se vielä uudestaan. Tarkistetaan Bisepin 518. Äänestys alkaa. 518 Bisepiltä on nyt kyseessä. Äänestys päättyy. Hyväksyttiin luulisin, mutta luulen, että tuossa kädet nousevat pystyyn eri aikoihin. Kompromissi kuusi. Tehdään tämä koneellisesti. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 440 on seuraavana vuorossa Tremosalta puolesta vastaan tyhjää hylätty 515 puheenjohtajalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 552 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Muista ei äänestetä. 556 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 557 ei äänestetä. Sitten 34 ja 38 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. En tiedä, mitä EPP tuossa teki. Nyt tiedän, mitä EPP teki, mutta tarkistetaan kuitenkin, ovatko kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 559 puolesta vastaan. Kuulin kyllä tuon Matthew. Tyhjää. Tarkistetaan Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Hylätty. Luultavasti äänestys päättyy. Ja näin tosiaan kävi. 560 kansiaanilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 562 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 563 rikeeltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 564 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 561 ja Empl 39 ovat identtiset puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 561 ja Empl 39. Äänestys päättyy. Hylätty tasapeli tuli 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 40 puolesta raukeaa, anteeksi, samoin 558, missä ollaan 5, 6, 7 Zeriviltä puolesta vastaan tyhjää hylätty 566 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empl 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 570 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 571 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. emple, 42 raukeaa, 574 raukeaa. Nyt ollaan johdantaosan kappaleessa 34 Bisepiltä ensimmäinen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 40. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan 41. Äänestys alkaa. Luulen, että tämä hyväksyttiin, mutta vaikeaksi menee, kun tässä ryhmät eivät välttämättä äänestä ihan ryhminä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 42 puolesta. Puolesta. No niin, pysykää mukana. Vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Emple 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 44. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Emple 2 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 47 ja 48 ovat identtiset puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 50 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 50, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 51 ja Emple 3 ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan vielä tämä. Äänestys alkaa. 51 ja Emplu 3. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Emply nelonen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 ja 53 ja 4 ja 5 ovat kaikki samoja puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 58, olkaa hyvä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 59 Ertugilta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kakkonen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 60 ja Emple Vitonen ovat identtisiä, eli puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 61 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 62 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 63 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 64 65, 66 ja 67 ovat identtisiä puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 69. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73, 4 ja 5 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja 76 muuten oli samassa ryhmässä. 77 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 80 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 79 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 78 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 81 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 6 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85 on seuraavana vuorossa. Muut raukeavat kompromissi ykkösen johdosta, eli 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 95, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 91, 92, 93 raukeavat, samoin 94, eikö niin? Ja 96, eli nyt mennään numeroon 97, 98, 99 ja 100 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt ollaan 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sata yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. sata kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Emple seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt mennään 104, 5, 6, 7 ja 8, jotka ovat kaikki identtisiä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. As everybody votes Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. One on nine now, is it? One on... 109 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 110 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 112 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 113 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 72 raukeaa, kolme puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 8 raukeaa, 115 puolesta vastaan, tyhjä, tarkistetaanpa näyttää hylätyltä, mutta tarkistetaan 115 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Työllisyys 9 raukeaa, 114 myös. Ei vaan 114 äänestämme siitä puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. Regi ykkönen raukeaa, 116 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Työllisyys 10 raukeaa. Regi 2 samoin. 121 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Neljä raukeaa esittelijältä. Sitten viitonen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 147 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 139 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 128 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Työllisyys 12 puolesta vastaan tyhjiä. Yritetäänpä koneellisesti. 12 työllisyysvalikunnasta ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hylätty. Yksi kone yksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistetaanpa. 129 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 1, 3, 3 ja 6 identtiset puolesta vastaan hetkinen, yritetäänpä uudestaan. Yksi, kolme, kolme ja kuutonen puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kymppi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yksi neljä kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Työllisyys 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Työllisyys 15 puolesta vastaan tyhjä taitaa olla hylätty, mutta tarkistetaan. 15 äänestys alkaa. päättyy. Hylätty. 11 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 17 työllisyydeltä puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Työllisyys 19 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan. Työllisyys 19. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 144 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 148 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 149 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 152 puolesta vastaan. Siis 152 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Lainsäädännöllinen tuossa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 27 puolesta 12 vastaan 6 tyhjää hyväksytty. Ja sitten tämä lainsäädännön päätöslauselman luonnos on tarkastus 38 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ja nyt, nyt tulee tämä lainsäädännön ehdotus Loppuäänestys äänestys alkaa ja ovatko kaikki äänestäneet? Ja päättyy. 28 puolesta 11 vastaan 6 tyhjää hyväksytty. Onnittelut herra El Kadraui. Nyt aion mennä grossiin vielä ja sitten ehkä viiden minuutin paussi. Käykös näin? Eli ensin vedetään grossi läpi ja sitten viiden minuutin tauko. Nyt herran grossin mietintö. Siis ei taukea vielä ihan, vaan tämän seuraavan äänestyksen jälkeen. Do this one then you've earned your break, okay? So. Can I just announce to you on compromise 8? Kompromissi kahdeksan, jota vihreät eivät tue, toisin kuin teidän äänestyslistassa sanotaan. Sanon tämän vain selvästi, että Kompromissia kahdeksan vihreät eivät tue, vaikka lista niin väittää. No niin, tarkistus 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi ykkönen. Koneäänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 41 puolesta, kolme vastaan kompromissi kakkonen. Äänestys alkaa. hyväksyttyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 43.2. Sitten 139 Duron puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi 4. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 29.13. Sitten kompromissi. Kompromissi 5. Sivulla 15 ainakin omalla listallani. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 40, vastaan 3. Seuraavaksi kompromissi 6. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 34 vastaan 11. Kompromissi 7 seuraavana. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 44. 277 äänestä puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 278 puolesta. Vastaan. Tyhjää. En tiedä mitä EPP mahtaa tehdä kannattavat, eli hyväksytty. 279 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kahdeksan Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 32.12. Seuraavaksi kompromissi yhdeksän. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolme, kaksi, neljä. Kolme, kaksi, kaksi raukeaa. 3, 2, 4 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 2, 3, 2 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 10. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 32, 11, sitten kompromissi 11. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 38 vastaan 7. 386 seuraavana. Lightfried. Puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistetaanpa tämä. Taisi olla hylätty, mutta tarkistetaan äänestys alkaa. Ja päättyy. Yksi ylimääräinen EPP. Äänestys päättyy. Hylätty. 385 puolesta vastaan. Tyhjiä hylätty. Työllisyys 39 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Kompromissi 12. Äänestys alkaa. Taas yksi ylimääräinen kansanpuolueen edustaja siellä. Hyvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty 26 vastaan 17, yksi tyhjä. Sitten 413, 414, 415, 416 ja 417, kaikki identtisiä puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 418 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 419 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 420 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Johdatonsa kappaleet. Työllisyys ykkönen puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Regi ykkönen puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 42 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 43 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistetaan 43. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Työllisyys kakkonen puolesta vastaan. Hylätty. 44 puolesta vastaan. Tyhjiä. Tarkistetaanpa 44 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 45 puolesta. Vastaan tyhjiä. Hyväksytty sama äänestys 46 puolesta. Vastaan tyhjiä. Hyväksytty kaksi puolesta. Vastaan tyhjiä. Hyväksytty 47 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjä. Taitaa olla hylätty, mutta tarkistetaanpa. 3. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kolmonen puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaanpa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjä. Voisimmeko tarkistaa nelosen? Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Regi 2 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 52 ja 53 identtiset puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Työllisyys neljä puolesta vastaan tyhjiä Tarkistetaanpa. Työllisyys nelonen. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Työllisyys viisi puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 54 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Kuutonen puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Taitaa olla, mutta tarkistetaanpa. Äänestys alkaa. Työllisyys kuutonen. Äänestys päättyy. Hylätty. 55. Tällaisenaan puolesta vastaan tyhjä hylätty. 56 ja 57 identtiset puolesta vastaan tyhjä hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kuusikymmentä puolesta vastaan tyhjä hylätty. 59 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten seiska lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa. 62 äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 68 pu- ja 78 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Työllisyys 8 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. 71 puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. 8 puolesta vastaan, tyhjiä, voisimmeko tarkistaa. 8 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten työllisyys 9 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää. Voisimmeko tuon tarkistaa? Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Juuri ja juuri. 79 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. 80 puolesta vastaan. Tyhjiä hyvä, hylätty. Työllisyys 10 puolesta vastaan. Tyhjiä hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. 83 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjä. Hylättyyn Työllisyys 11 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty 12 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty 85 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Regi Viitonen puolesta vastaan tyhjä hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjä hylätty. kymmenen puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Yhdeksän seitsemän puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Yhdeksän kahdeksan puolesta vastaan tyhjiä hylätty sata puolesta vastaan tyhjä hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 102, 103, 104 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjä hylätty. No siinä oli 106, 107, 108 ja Rigi 7 mukana. Sitten loppuäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 28 puolesta 11 vastaan 6 tyhjää. Seuraavaksi lainsäädäntöpäätöslauselma. Täällä on kaksi identtistä tarkistusta 40-41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt lainsäädännön päätöslauselma Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 28 puolesta 8 vastaan 9 tyhjää hyväksytty. Onnittelut, herra Gross. Nyt ehdotan, että palaamme yhdeksän minuutin päästä 22 vaille 20 vaille nähdään. We'll just uh, wait a minute to get them in. Ortellaan vielä hetkinen, että kaikki ennättävät paikalle. Okay, college, you ready to restart? No niin, kollegat, oletteko valmiita aloittamaan äänestykset uudelleen? Selvä. Seuraavana asiana esityslistalla on Rova Bilbaon mietintö. Kyse on direktiivistä, joka koskee rautatiejärjestelmän yhteen toimivuutta Euroopan unionissa. Uuden laaditusta toisen on kyse. No niin, oletteko valmiina? Ollaanko siellä valmiina? Okei, okay, no, no niin, tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 ja regi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 150 ja 151, 152, 153, kaikki yhdessä puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tarkistaa tämä koneellisesti? Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 154 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan koneisesti 154. Äänestys alkaa. Oiko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 155 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Vaan 160 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistukset 15 ja 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan koneellisesti 168. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 170 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 174, 175, 176 ja reki 13 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 177 puolesta vastaan tyhjää ylätty. 178 ja 180 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneisesti nämä kaksi. Äänestys alkaa 78 ja 180 tarkistuksesta. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 188, 189 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 190 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 19. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 24 ja 192 ovat identtiset puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 193 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistan koneisesti 193. Äänestys alkaa. Oliko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. 194 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan koneellisesti 194. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 5. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten regi 14, artiklan 15. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Regi 14 on kyseessä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 214 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneisesti 214 tarkistus. Luulen, että se hyväksyttiin. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. kolmekymmentä seitsemän esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 ja 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lisäyksenä 191 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus 191 lisäyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6. Puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. after recitals, the next page. The next page. Where it is a compromise nine. Exactly, compromise nine. Compromise nine is next. Kompromissi yhdeksän seuraavana. Sivulla 36, ainakin minun listassani. 36 sivulla kompromissi 9. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme yhdeksän nolla tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa tarkistuksesta 390. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tasapelin. kolme ja 34 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme yhdeksän yksi raukeaa, joten kolme yhdeksän kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 399 seuraavana. 399. Mutta se onkin rauennut 400, niin 402. 402 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 403 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 406 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 407 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 408 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 413 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 Regiltä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan Regi 44. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. 414 puolesta vastaan. Otapa uudestaan 414 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Luulen tosin, että se hyväksyttiin. 414. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 45 Regiltä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 415 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 425, 426 yhdessä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 427 lisäyksenä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 432 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 430, 431 ne raukeavatta. 429 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 433 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 434 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan kone siis 434. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 435 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 436 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Lightfield tosin ei ollut näkemässä sitä, että hänen tarkistuksensa hyväksyttiin 437 438 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hylätty 439. Raukeako se? Ei. Puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 440 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Johdatonsan kappaleetta. Regi 2 lisäyksenä kompromissiin 3 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 88 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kakkonen puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Regi 1 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 38 puolesta 5 vastaan yksi tyhjä ääni. Nyt sitten päätösauselma esitys. Lainsäädännön puolesta äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 40 puolesta 4 vastaan ei tyhjiä ääniä. Onnittelut Rova Bilbaolle. Michael next. Michaelin mietintöluonnos seuraavaksi. Rautateiden turvallisuus uudelleen laadittu toisinto. Esittelijänä siis Michael Kramer. Aloitetaan tarkistuksesta 87 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 21 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 ja 127 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 130 on suullinen tarkistus. Onko vastalauseita? Ei ilmeisesti, eli 130 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 on seuraava puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 24, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 131, 132, 133 ovat identtisiä ja koskevat ainoastaan saksalaisversioita puolesta vastaan, puolesta, äh, tyhjää, hyväksytty. 134 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 135 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan sitten. Menee vaikeaksi, kun puolet salista ei äänestä. No niin, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt mennään 26 ja 140, jotka ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 puolesta vastaan. Yritetään uudestaan 141 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Luulen, että tämä hyväksyttiin. ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 52 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 156. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 157 puolesta vastaan. Tarkistetaan 157. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 165 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 165. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 160 ja 162 ovat identtisiä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 159 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 158. 161 identtisiä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Satakuusikymmentäseitsemän on seuraava puolesta vastaan tyhjää hylätty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 174 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 217 puolesta Menikö oikein, Michael? 217 Bahilta puolesta vastaan puolesta, ei anteeksi tyhjää, hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 220 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 221 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 223 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 224 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 225 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 226 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 200 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 229 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 238 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 50, artikla 9, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 246 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 247 puolesta vastaan tyhjää hylätty 248 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 250 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistetaanko 250 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty.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 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 252 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 51 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 253 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä sivu 19 tai 20 riippuen versioista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4a. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 355 on seuraava. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta tyhjää ja vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrytään kompromissiin 7 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 394 puolesta vastaan tyhjää hylätty 395 ja 96 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 398 ja 9 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hylätty 74 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 397 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Sitten onnettomuustutkintaan 75 ja 19 yhdessä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 400 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 401 puolesta vastaan vastaan tyhjää. Tarkistetaan 401. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää. Yritetäänpä uudestaan. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 402 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 403 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljästä viisi ja kuusi ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten mennään 407 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 408 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kahdeksan. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten ollaan 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 426 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 426. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdantaosan kappaleet. Yksi puolesta. Aloitetaan alusta. Yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolme puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 88 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 89 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 6 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan numero 6. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kuinka, ää, anteeksi, 90 raukeaa. 90 pitää itse asiassa äänestää puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 90. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 91 on seuraava puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 92. Identtinen 93 kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 ja 96 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 99. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi ollaan sadassa puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan sata. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ilmeisesti. Kädet alkavat väsyä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 105, suullisella tarkistuksella 2, 104, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 15 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan numero 15. Äänestys alkaa. 15. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 106. Suullisella tarkistuksella 3. Onko vastalauseita? Ei. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 108 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan 108. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 16 esittelijältä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty 111 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 119 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 120 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 121 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 122 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 123 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 124 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 20 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 125 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten lainsäädäntö, päätöslausumaehdotus. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 39 puolesta 5 vasta kohtaan. Sitten päätöslauselma, lainsäädäntöpäätöslauselma. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy 38 puolesta 4 vastaan. Onnittelut Kramerille. Vielä yksi jäljellä. Yeah, Roberts. Uh, Brian, I would like to withdraw uh, two amendments 15 and... 15 ja 17 tarkistukset uh, ja vedän nämä pois siis. 15 ja 17 on siis vedetty pois. Ready to go. Oletteko valmiina? Tarkistus 30 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Yhdeksänkymmentäkuusi puolesta vastaan tyhjä hylätty rikeen äänestys otetaan merkille. 97 puolesta vastaan. Hylätty. Yhdeksänkymmentäkahdeksan, yhdeksänkymmentäyhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sata puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 15 vedetty pois, eikä vain 104 puolesta vastaan tyhjä hylätty 101 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 102 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaanpa 102 äänestys alkaa voted vote is closed ja päättyy Hylätty 103 puolesta. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 106 tarkistetaan 106. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 107 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 108 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 109 puolesta vastaan. 109 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 110 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 119 on hyväksytty, koska 107kin hyväksyttiin. 112 puolesta vastaan tyhjä. Voisimmeko tarkistaa? 112 äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 raukeaa. 117 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 18 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Saattaa 19 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Seitsemän kontilta puolesta vastaan tyhjä hylätty. 123, 125 identtiset puolesta vastaan hylätty. 126 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 127 puolesta vastaan hylätty. 128 ja 130 identtiset puolesta vastaan tyhjä Yritetäänpä tätä uudestaan. 128 ja 130 puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. 129 raukeaa. 131, 132 yhdessä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 134 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissia puolesta kompromissi 4 sanoi puheenjohtaja. Kompromissi A tarkoitetaan siis puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan. Selvä. 141. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. SN ja D-ryhmän pitäisi juttelun sijaan tarkistaa äänestyslistansa. Kompromissi B. Puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 2 ja 1 puolesta vastaan. Yritetäänpäs vielä uudelleen. 1. 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kyllä, minä tiedän, että tämä on pitkä äänestys, mutta silti pitää nostaa kädet ylös kunnolla. 147 Lightfreed seuraavana. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 160 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 169 vai kuinka tämä nyt onkaan? Kompromissi E, anteeksi vain. Kompromissi E puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. yhdeksänkymmentä yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 192 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa 192 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 194 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 195 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Yksi yhdeksän seitsemän seuraavaksi, eikös vain? Yksi yhdeksän seitsemän puolesta vastaan tyhjä hylätty. 196 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten on pitkilistä ja pois vedettyjä. 205 seuraavana puolesta vastaan tyhjää hylätty. 203 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 204 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 13 kontilta puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 209 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistetaanpa 209 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 210 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 213 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksisataaviisitoista puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 216 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 219 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 218 raukeaa. 221 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Haluatko tarkistaa tuon? 221 tarkistamme. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 222 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 211 raukeaa. 223 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa. 223 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 224 mukaan lukien suullinen tarkistus. Onko vastalauseita suullisen? tarkistukseen. Äänestys puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 225 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaanpa 225 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 16 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 226 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 227 ja 8 identtiset puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 229 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 230 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 232 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 233 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 235 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 234 raukeaa. sitten meillä on tässä 237, 238, 239, 236, 240, 242 ja 243 yhtenä kokonaisuutena puolesta vastaan tyhjä hylätty tämä kokonaisuus. 241 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksi, kompromissi kuu seuraavana. That comes later. Yes. Oh, right. Well, why is it in the voting list there then? I mean, two, four, five. Those. Kaksi, neljä, viisi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Kaksi, neljä, kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kaksi, neljä, kahdeksan puolesta vastaan. 248 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 247 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 249 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 252 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaanpa 252. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 251 puolesta. Ei kun se raukeaa. 250 raukeaa. 253 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemäntoista on vedetty pois, eikös vain? Sitten 254, 255 ja 258 yhdessä. 254, 255 ja 258. Poistoja puolesta vastaan tyhjä hylätty. 256 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 257 puolesta raukeaa. 259 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 260 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 261 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 262 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 263 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Two, six, four and fourteen from Con. 264 ja Kontin 14 puolesta. 5 mm, vastaan tyhjä hylätty tai tapa olla hylätty, mutta tarkistetaan kuitenkin. Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 266 raukeaa. Samoin 265, 267 seuraavana puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 268 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 269 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 270 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 271, 272 yhdessä. Ai eikö? No eipä sitten. No. 1, 271 puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. 272 puolesta. Ai, haluatko tarkistaa tuon hylkäämisen? No, 271 tarkistetaan. Everybody votes it. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. 272 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 273 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 274, 275 yhdessä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 276, 277, 278 identtiset puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tässä jutussa kompromisseihin ei kovin montaa sivua kulu 281 puolesta vastaan. 281, mitä hän ei pepe tässä äänestää? Puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 282 puolesta vastaan. Tyhjä, hyväksytty. 283 puolesta vastaan. Tyhjä, hyväksytty. 286 puolesta vastaan. Tyhjä, hyväksytty. 284, 8, 285 identtiset raukeavat. 287 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 290 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 288 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 289. 288 tarkistetaan se. Äänestys alkaa. Everybody votes it. Vote is closed. Ja päättyy. Hylätty. 289 puolesta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 291 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 292 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 298299 yhdessä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Budjetti vitonen vielä puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 800 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 301 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 302 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 303 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kont 16 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 304 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaanpa se. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 305 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan, äh, tyhjää hyväksytty 18 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 306 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 307 puolesta vastaan, tyhjää hylätty 308 puolesta vastaan, tyhjää tarkistetaanpa Äänestys alkaa. Everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 308 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 310 puolesta vastaan tyhjiä hylätty hylätty. 3.11 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 19. Ai eikö? 313. Three one three, those in favor. Puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 20, 312 ja kontin 20 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 314 puolesta puolesta vastaan tyhjää nyt se on hylätty. 315 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 316 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 324, those in favor. 324 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 323 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 325 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 326 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan 326 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 327 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistetaanpa sekin. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi L. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Noin, Robert, nyt tämä sujuu paremmin. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 355 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 356 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 357 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 360 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kontin 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kont 24 puolesta vastaan. Yritetäänpä uudestaan. Kont 24 puolesta vastaan. Tyhjä tarkistetaan. Kont 24. Äänestys alkaa. Everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 361 puolesta. Vastaan. 361. Otetaan uudestaan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 363 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 362 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kont 25 raukeaa, joten 364 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 365 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 366 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 367 puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. 368 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kont 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan koneellisesti. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Olette aivan oikeassa. 23 puolesta vastaan. Kiitos liberaaleita. ainoa ryhmä, joka äänesti. Tarkistus 23 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 23 koneäänestys. Ootko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 369 raukeaa, joten kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme seitsemän yksi puolesta. Kolme seitsemän yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 372 ja konto 28 ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 373 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 376, 374, 377, 379 ja 381 yhtenä ryhmänä. Eikö niin? Käykö tämä? Eikö käy? No otetaan sitten erikseen 376 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan 376. Äänestys alkaa. Yrittäkää nyt keskittyä, hyvät ihmiset. Äänestys päättyy. Hylätty. 26. Puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 375. Puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 374. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 377 puolesta. Yritetäänpä uudestaan. Tällä puolen salia ei kukaan äänestänyt. 377 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 377. Äänestys alkaa. Tuo puoli kyllä äänesti, mutta nuo toiset eivät äänestäneet. Oliko kaikki nyt äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 378 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 379 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 380 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 381. Suorastaan tuskaa, sanoi puheenjohtaja. 381 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 27 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 382 puolesta, vastaan ei kun se raukesi. 383, onko sekin rauennut? Ei ole. 383 puolesta vastaan. Tyhjää. Nyt se raukesi. Eli hylättiin 384 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Koot 27 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty, mutta tarkistetaan 27 KONT-valiokunnalta. Äänestys alkaa. Ai raukesi jo. Yrittäkää nyt, hyvät ihmiset. 385 Benjonilta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 386 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kont 29 puolesta vastaan. Uudestaan puolesta äänet vastaan tyhjää hylätty. Herran pieksut, sanoo puheenjohtaja. 387 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 388 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 389 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 390 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 391 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 392 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 393 on vedetty pois. 394 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 395 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 396 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 397 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 398 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Pitääkö se tarkistaa? No tarkistetaan sitten 398 ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolme yhdeksän yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 400 puolesta, ei kun se on rauennut, koska 399 hyväksyttiin. 401 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se hylättiin, mutta tarkistetaan 401 koneäänestys. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. 402 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten johdatonsa kappaleisiin. Jeesus 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kaksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus kaksi Koneäänestys alkaa. onko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 35 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kolme puolesta. Se on pois, joten se on vedetty, ei sitä voitu äänestää, niin se oli vedetty pois. Se raukisi, koska tämä aiemmin olisi muuten pitänyt tarkistaa äänellä hyväksyä. Sitten kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yritin tässä hieman henkäistä, sanoi puheenjohtaja. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 ja ykkönen yhdessä puolesta. Ne on rauenneet. Anteeksi, pyytää puheenjohtaja. Kuusi puolesta vastaan. Tarkistetaan koneisesti. Tarkistus kuusi Koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 42. Rova Uskuk taas asialla puolesta vastaan. Tyhjää. Sama tulos hylätty. 43 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistan koneellisesti. 43. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 41 puolesta vastaan. Tarkistan koneisesti 41. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kont kolme puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 45 suurisella tarkistuksella. Vastustaako kukaan suurista tarkistusta? Jos ei vastusta, niin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus seitsemän kaatuu. Ei kun äänestetään puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kahdeksan raukeaa. Sytetty poiskin. 49 sitten. Siitä voidaan äänestää, joten puolesta äänettä vastaan, tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan. Se olikin rauennutto, koska 194 hylättiin. Sama pätee 52, joten 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 56 puolesta vastaan uudestaan 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty 9 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti tarkistus 9 koneäänestys alkaa Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta, 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 65 puolesta raukeaa. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan. Tarkistan koneellisesti 67. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 74 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 75 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 76 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 77 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 11 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 78 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta. Ei se ole rauennut, koska me hylkäsimme tarkistuksen. 79 siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kyllä se hylättiin. kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kont neljä, Budjetti nelonen, siitä äänestettiin jo. Kont neljä. Puolesta vastaan. Tarkistetaan kont neljä. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Ja taas rova uuskuuk. 84 puolesta vastaan tyhjää. Aina käy samalla tavalla. Myttyyn menee kompromissi R puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 86 Benjonilta puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 90 ja 91 erikseen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Niinpä niin. Budjetti ykkönen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty budjetti kakkonen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 38 poista 5 vastaan. Ei tyhjiä ääniä. Hyväksytty. Sitten lainsäädäntö, päätöslauselma, esitys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 38 puolesta ja vastaan, ei tyhjiä ääniä, hyväksytty. Hienosti hoidettu, Robert. One more. Yksi vielä. Ja sitten neuvottelumandaatti. Tämä viimeinen on lyhyt. Ja arvatkaa, kuka meidät tähän johdattaa. Tarkastus 9 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 16 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty 17 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty Tarkistetaan 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan. Tarkistetaan kahdeksan. Äänestys päättyy. Hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 1 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan ykkönen, aloitetaan äänestys. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty, 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty, 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä, anteeksi, tarkistetaan. Nelonen. Oot kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty Kuusi ja viisitoista ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hylätty Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty lainsäädäntöehdotus. Äänestetään, oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy 37 puolesta, kaksi tyhjää, neljä vastaan. Ja sitten lainsäädäntöpäätöslauselmaehdotus äänestetään. Äänestys päättyy 39 puolesta, neljä vastaan, nolla tyhjää. Onneksi olkoon, herra Kolicek. Ja nyt meidän täytyy äänestää neuvottelumandaateista. Aloitetaan Elka Drawin mietinnöstä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 31 puolesta 11 vastaan, yksi tyhjä hyväksytty. Groshin mietintö, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 31 vastaan 12. Bilbao mietintö. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 36 vastaan 7 hyväksytty. Sitten Kramerin mietinnöstä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 35 vastaan 8 hyväksytty. Ziilen mietintö. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 34 vastaan 6 ja 1 tyhjä hyväksytty. Sitten Kolicekin mietintö. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy 38 puolesta 5 vastaan. Sekin hyväksyttiin. Kiitos paljon. Olipas pitkä istunto, mutta hyvin vedetty. Ja ennen kuin lähdette, älkääpä unohtako, että tänään äänestetään vielä Bakkin mietinnöstä, joka koskee matkustajien oikeuksia, joten nähdään iltapäivällä ja kiitoksia kaikille. Kiitos myös tulkeille.